ja kollegat. Kollegat. Lentokoneita peruutettu ja lykätty, mutta nyt kyllä olemme jo paikalla ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi EKPn pääjohtajan Mario Dragin johtuen aikarajoituksista ei mitään johdantoa, vaan hän saa laittomasti puheenvuoron. Sitten joudumme hiukan lyhentämään toista kysymysvastausvaihetta neljällä minuutilla ja sitten ryhmitetään toisen kierroksen kysymykset. Pääjohtaja Draghi, tervetuloa, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja arvon valiokunnan jäsenet, hyvät kuulijat. Olen iloinen voidessani olla taas täällä Euroopan parlamentissa valiokunnassanne ensimmäistä kertaa, kun olen kuultavananne. Äh, kaksi äh, keskustelun aihetta ne ovat hyvin ajankohtaisia ja puhun niistä. Äh, peräkkäin ensinnäkin puhun Euroopan inflaationäkemyksistä ja siitä, mikä vaikuttaa johtaa kasvuun ja inflaatioon. Sen jälkeen korostan rahoitusmarkkinainfrastruktuurin vaikutusta ja relevanssia rahapolitiikan kannalta. Ja selitän teille, minkä vuoksi liikkeeseen laskevan keskuspankin täytyy omata tarpeelliset välineet, joiden avulla se voi puuttua riskeihin, jotka liittyvät sellaisiin alueisiin, jotka ovat tärkeitä rahapoliittisen tehtävämme kannalta. Ensinnäkin inflaatio, kasvu ja rahapolitiikkamme. Kuten täysistunnossa aiemmin tässä kuussa sanoin, niin euroalueen talous laajenee vankasti, kasvu on vahvempaa kuin oli oletettu ja se jakautuu tasapuolisemmin aloittain ja myös maantieteellisesti. Äh, vahvempaa siis kuin koskaan rahoituskriisin jälkeen. Äh, eurotalous kasvoi 2,7 äh, prosenttia vuonna 2016 ja se tarkoittaa sitä, että yksityinen, yksityiset investoinnit ja kulutus ovat kasvaneet. Nämä myönteiset kehityskulut ovat saaneet tuekseen sen, että keskuspankin rahapolitiikan toimet ovat, niillä on ollut vaike- vaikutusta ja tämä on auttanut lainanottoa niin kotitalouksille kuin firmoillekin, erityisesti pk-yrityksille. Kun otetaan huomioon kaikki nämä rahapoliittiset toimet, joihin on ryhdytty lokakuuhun 2017 saakka, niin euroalueen kasvun ja inflaation vaikutus kaiken kaikkiaan, no sen arvioidaan olevan noin 1,9 prosenttiyksikköä kumulatiivisesti vuosina 2016-2020. Meidän toimemme ovat saattaneet euroalueen talouden kasvun tielle ja sitä, siinä on tietysti veturina talouksien tilanne, toisaalta globaalin, globaali kysyntä on vaikuttanut asiaan. Inflaation, inflaation vauhti tietysti on ollut kahden prosentin alapuolella. Joskus on tapahtunut notkahdusta negatiiviselle alueelle, mutta inflaatio on seilannut siinä 1,3-1,5 prosentin kieppeillä viime toukokuusta alkaen. 2,5 prosenttia oli vuotuinen inflaatiovauhti tammikuussa. Ja tähän on johtanut, tähän ovat johtaneet tietyt volatiilit komponentit, kuten energian hinta ja toisaalta myös elintarvikkeiden hinta. Äh, perusinflaatioon liittyvät toimet. Mehän siis äh, valvomme tätä inflaatiota. Äh, ja tämä inflaatio on pysynyt aika matalana. Inflaatio lukuun ottamatta energiaa ja elintarvikkeita oli yksi prosentti Ähm, tammikuussa ja sitten vuodesta 2017 alkaen se on ollut noin 0,5 kieppeillä. Nyt keskittyisin tiettyihin tekijöihin, jotka äh, liittyvät inflaatiokehityskulkuun pidemmällä tähtäyksellä. Äh, alhaisen inflaation kausi saattaa vaikuttaa äh, suhdanteiden näkökulmasta aika oudolta, koska kasvu on ollut neljän vuoden aikana mm, positiivista. Se on tuennut se on tukenut talouden kehitystä. Ja tämä herättää kysymyksiä siitä, mitkä rakenteet ovat esittäneet roolia kasvu-inflaatiosuhteessa. Eurosysteemin, eurojärjestelmän analyysit ovat osoittaneet, että vastasykliset tekijät ovat selittäneet tätä alhaista perusinflaatiota. Ja Tämä on tietysti liittynyt siihen, että talous, taloustoiminta ja työttömyys ovat olleet aika heikossa jamassa kriisin jälkeen. Myös öljyn hinta on ollut alhainen, mutta nämä tekijät ovat tilapäisiä, niiden ei tulisi vaikuttaa inflaatioon keskipitkän aikavälin horisontissa, vaikka ne saattavatkin vaikuttaa ja vaikuttavatkin siihen kuinka inflaatiosopeutusta on toteutettu. Kun otetaan huomioon, kuinka paljon epävarmuutta talouden notkahduksessa on ollut, niin tämä todellinen vaikutus on saattanut olla suurempi kuin on arvioitu, ja se on ehkä äh, hidastanut äh, hintapaineita. Äh, tämä näkyy erityisesti työmarkkinoilla. Palkkojen kasvu on ollut aika alhainen, vaikka työllisyys on parantunut. Nämäkin tekijät varmasti hiipuvat siinä vaiheessa, kun talouden elpyminen jatkuu ja työttömyys laskee. Itse asiassa palkkojen nousu euroalueella on jo virkistynyt hiljattain ja työmarkkinoiden odotetaan paranevan ähm, entisestään. Mitä tulee äh, rakennepuoleen, globalisaatio on ehkä saattanut vaikuttaa kotoperäisiin suhdanteisiin, mutta empiirinen, eh, empiir, empiirinen näyttö euroalueelta ei ole ihan yksi oikoista. Eh, myös eh, demografiset trendit ja käyttäytymisen muutokset, jotka ovat johtuneet teknologian kehityksestä, saattavat sisältää tiettyä hintapainetta tai johtaa hinta, hintapaineisiin, hintojen avoimuuteenkin. Vaikka nämä tekijät ovat ehkä pidempiaikaisia, niin niidenkään ei pitäisi pysyvästi vaikuttaa inflaatioon. Kaiken kaikkiaan analyysimme osoittavat, että kasvun ja inflaation suhde pysyy edelleenkin koskemattomana, vaikka se on tilapäisesti heikentynyt viime vuosina, kun olemme rukanneet, asettaneet inflaatiotavoitteita. Kun katsomme eteenpäin, niin perusinflaatio varmasti äh, jatkaa kulkuaan siten kuin rahapoliittiset toimemme äh, pyrkivätkin tai tarkoittavatkin sen tekevän. Äh, erityisesti kun ajatellaan rahamarkkinoiden hiljaista vaihtelua, volatiliteettia ja vaihtokurssien muutoksia, niin meidän täytyy pitää silmällä tilannetta sitä, millä tavalla tämä kaikki vaikuttaa hintavakauteen. Ja vaikka euroalueen talous on vahvistunut ja vahvistanut meidän äh, uskoamme inflaationäkymiin, niin meidän täytyy äh, olla sinnikkäitä, sinnikkäästi toteuttaa rahapolitiikkaamme, jotta inflaatio pysyy, äh, palautuu pysyvästi vajaaseen kahteen prosenttiin. Inflaation kehittyminen liittyy myös rahapoliittiseen akkomodaatioon ja muihinkin rahapoliittisiin toimimme. Esimerkiksi jos ajatellaan omaisuuserien osto-ohjelmaamme ja uusia rahoitusohjelmia, ne ovat tarpeen, samoin kuin valuuttakursseihin liittyvä ohjauksemmekin. Entäpä sitten keskuspankin, liikkeeseen laskevan keskuspankin rooli inflaatiossa? palaisin erityisesti rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureihin ja rahapolitiikkaan, niiden väliseen yhteentoimivuuteen. Siitäkin te haluatte tänään keskustella. Tämä on erittäin tärkeä ja ajankohtainen kysymys. Haluaisin muistuttaa teille siitä, kuinka tärkeä roolia keskusosapuolet, keskusvastaosapuolet toimiva, pelaavat rahoitusmarkkinoilla. Nehän ovat mukana transaktioverkostossa ja CCP auttavat vähentämään vastapuolten luottoriskiä ja parantavat markkinoiden avoimuutta. Kuitenkin kriisioloissa selvitystoimien häiriöillä saattaa olla kielteinen vaikutus kykyymme toteuttaa rahapolitiikkaa tehtäviämme. Erityisesti tämä, se saattaa aiheuttaa vastaa eh, likviditeettipaineita keskusvastapuolille ja niiden käyttäjille. Nehän ovat myös rahapolitiikan vastapuoliamme. Nämä eh, ongelmat saattavat, il, saattavat johtaa esimerkiksi siihen, että halutaan lisää eh, varoja niille CCPille, jotka toimivat hankalissa markkinaoloissa. Ja nämä häiriöt, jotka vaikuttavat CCPlle, jotka ovat aktiivisia rahamarkkinoilla, voivat estää normaaleja rahapoliittisia vaikutuskanavia. Tässä on vain kaksi esimerkkiä siitä, miten CCPiden toiminta ja rahapolitiikan vaikutus voivat vaikuttaa toinen toisiinsa. Jos vaikka nämä linkit eivät ole mitenkään uusia, niin nyt niihin on kiinnitetty enemmän huomiota kahdestakin syystä. Ensinnäkin rahoitusjärjestelmä joutuu luottamaan enemmänkin keskusvastapuoliin. Kun otettiin käyttöön tämä pakollinen selvitysvaatimus vastauksena kriisiin, on tehnyt rahamarkkinoista turvallisemmat ja avoimemmat. Tämä on tietysti Euroopan parlamentin ansiota. Euroopan parlamentti patisti meitä vahvempaan rahoitussääntelyyn. Esimerkiksi mm, EMIR-lainsäädäntö on osoituksena tästä. Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että keskusvastapuolista on, on tullut ö, järjestelmällisempiä. UK on päätös lähteä Euroopan unionista tarkoittaa sitä, että tämänhetkisen lainsäädäntökauttemme aikana monet keskusvastapuolet jotka selvittävät useita euromääräisiä transaktioita, tulevat toimimaan Euroopan unionin sääntelyympäristön ulkopuolella ja myös sen tarjoamien, tarjoaman turvan ulkopuolella. Ja siksi Emir 2 ehdotus komissiolta, josta keskustellaan tällä hetkellä tässäkin valiokunnassa, on tervetullut ja tarpeellinen aloite tämänhetkinen regiimijärjestelmä ei, sitä ei ollut tarkoitettu laajamittaisiin euromääräisiin selvityksiin Euroopan unionin ulkopuolella. Emir 2-ehdotus mahdollistaa sen, että EUn viranomaiset voivat valvoa suoranaisesti järjestelmällisesti tärkeitä kolmansien maiden keskusvastapuolia EUn sääntelyvaatimusten näkökulmasta niin, että käytetään EUn valvontavälineitä. Ehdotus tarjoaa myös keskuspankeille, siis liikkeeseen laskeville keskuspankeille eh, selkeän roolin eh, selvitystyössä ja rahapolitiikassa. Eh, EMIR 2 ehdotuksen yksi tärkeimpiä elementtejä on artiklan 22 muuttaminen. EKPn johtokuntahan sen hyväksyi viime kesäkuussa tuomioistuin Luxemburgissa antoi päätöksensä vuonna 2015 ja sanoi, että EKPn täytyy, tehtävä on vaatia EUn lainsäätäjää muuttamaan artiklaa 22, jos se olisi sitä mieltä, että CCPden sääntely, toimivalta on tarpeen, jotta se voi suoritua perussopimuksen, perussopimuksen kirjatuista tehtävistään. Jotta me voisimme toteuttaa tätä tehtäväämme myös Emir 2 puitteissa, on erittäin tärkeää, että me saamme perussopimukseen AO-toimivallan ja 22 artiklan muuttaminen on erittäin tärkeä askel. Ja kun ajatellaan, minkälaisia tehtäviä EKPlla on rahapolitiikan toteuttamisessaan, niin on tärkeää, että se saa myös riittävät välineet keskusvastapuolten osalta, myös kriisitilanteissa. Tällä tavalla voitaisiin puuttua riskeihin rajallisella alueella, mutta sellaisella alueella, joka on tärkeä yhtenäis markkinoiden toimimisen kannalta ja myös kun ajatellaan maksujärjestelmiä ja hintojen vakautta. Erittäin tärkeitä alueita tässä suhteessa ovat muun muassa likviditeettijärjestelyt, erilaiset yhteentoimivuusjärjestelyt ja vakuusjärjestelyt kun ajatellaan, mitkä ovat uhkat meidän rahapoliittiselle toiminnallamme, niin emme tietenkään halua astua CCP-valvojien varpaille, emmekä EU-lainsäätäjien varpaille. Euroopan keskuspankki toimii ainoastaan toimivaltojensa puitteissa, eli toteuttaa euro- euroalueen rahapolitiikkaa. Ja kun tältä pohjalta ryhdytään toimiin, niiden täytyy olla oikeasuhteisia ja perusteltuja. Äh, meidän täytyy perustella nämä toimet aina sillä, että meidän täytyy toteuttaa rahapoliittista tehtävämme. Ja tietysti järjestelmän täytäntöönpaneminen, kun, otetaan, kun ajatellaan ei-EU-maita, niin senkin täytyy perustua yhteistyöhön paikallisten viranomaisten välillä niin paljon kuin mahdollista. Korostaisin myös sitä, kuinka tärkeää on se, että että saadaan hyväksyttyä tärkeät EU-lait, kuten Emir 2, ennen Brexittiä, jotta voidaan valmistautua äh, erilaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi jos äh, niin sanottu no deal-skenaario toteutuu. Muussa tapauksessa saattaa käydä niin, että pankkivalvojilla ei ole mahdollisuuksia puuttua järjestelmäriskeihin, kun puhutaan sellaisista keskusvastapuolista, jotka toimivat EUn ulkopuolella. Kansallisesti voimme tietysti antaa apua näissä keskusteluissa. Ja lopuksi emme saisi ylenkatsoa niitä keskusselvitys, siis keskusselvitysjärjestelmän järjestel, järjestelmä, seuraamuksia. Me tarvitsemme konvergenssia, lähentymistä Euroopan unioniin, jotta saamme tasaisen pelikentän yhtenäismarkkinoilla. Euroopan parlamentti voi esittää erittäin tärkeää roolia näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Joten nyt ihan lopuksi sanon, että meidän rahapoliittiset toimemme ovat äh, antaneet konkreettista etua euroalueen taloudelle ja mm, uusiakin poliittisia aloitteita tarvitaan, jotta voimme äh, vähentää herkkyyksiä, voimme vahvistaa äh, vastustuskykyä, resilienssiä kriisitilanteissa ja voimme parantaa kasvupolitiikkaa. Ainoastaan kunnianhimoiset tavoitteet voivat parantaa tilannetta kaikkien kansalaisten kannalta. Myös yhteinen historiamme, historiamme on opettanut meille paljon. Nythän on sisämarkkinoilla markkinoiden 21. juhlavuosi ja Maastrichtin sopimuksesta on sama aika kulunut. Meidän täytyy hyötyä opeistamme. Ihmiset, pääoma, palvelut ja hyödykkeet voivat nyt liikkua vapaasti ja velvoitteet ja oikeudet ovat totta kaikkialla Euroopan unionissa. Kun me loimme raha- ja talous unionin, me menimme vielä pidemmälle, saimme yhtenäisvaluutan. Ja mm, toivon hyvää yhteistyötä jatkossakin, kun puhumme vuotuisesta hallinnostamme. E, haluan kiittää siitä, että kuuntelitte ja jos teillä on kysyttävää, niin vastaan mielelläni. Thank you, President Draghi. Kiitoksia, pääjohtaja Draghi. Arvostan kovasti tätä kärsivällisyyttä viittasitte rahapolitiikan suhteen ja mitä tulee sitten lainsäädäntötyöhämme EMIR kahden kohdalla muun muassa. Me olemme todella sitoutuneita siihen, että tämä lainsäädäntö saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä juuri näistä syistä, mihin, mihin viittasitte, joita korostitte. Nyt täytyy rajoittaa puheet neljään minuuttiin. Kiitos paljon, Lähtijätarki. Haluaisin kiittää puheenvuoronne lopusta Strasbourgissa, kun sanoitte, että olette valmis käymään. Ja mitä vaikutuksia tällä voisi olla merkittäviin amerikkalaisiin yrityksiin ja niiden talletuksiin? Vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten varoja siirretään Euroopan pankeista Yhdysvaltoihin, jotta voidaan hyötyä tästä verosta. Mitenkään se vaikuttaa? Toinen kysymykseni EKPn johtajana, no, onko kuluttajansuoja otettu huomioon, kun pankeille on annettu ehdotuksia paljon? Thank you. Um... Kiitos. Ensimmäinen kysymys Yhdysvaltain verouudistus on ollut merkittävä poliittinen muutos. Tätä, mutta olet varmasti oikeassa siinä, että voidaan nähdä, että raha palautuu nyt Yhdysvaltoihin. Tämä poliittinen uudistus monikansallisten yritysten saamat verohelpotukset ja näiden rahojen sietäminen takaisin – muillekin tällaisista asioista. Joten tällä hetkellä tarkkailemme näitä rahavirtoja. On hyvin vaikea sanoa, mitkä ovat pitkän aikavälin vaikutukset, koska kaiken kaikkiaan nyt on leisiä vaikutuksia, joita saattaisi syntyä, kun hyötyä kerääntyy Yhdysvaltoihin ja sitä saattaisi siirtyä sitten myös toisaalle. Toiseksi Ronsperäs. Johtaja, te niin kuin usein viittasitte toiveeseen, että tai tahtoni siitä, että emun syventäminen Olette viitanneet siihen, että on tarpeen syventää talous- ja rahaliittoa ja saada se etenemään tässä hengessä ilman kapulakieltä. Kysyisin teiltä, mitä olette mieltä tämänhetkisestä tilanteesta, kun nimitetään Euroopan neuvoston johtokunnan jäseniä Euroopan parlamentissa. Oletteko te sitä mieltä, että keskustelu, niin kuin sitä on käyty neuvostossa, suljetun ovin pidetyn kokouksen jälkeen, joka meillä oli kahden eh, tapaan. Mitä olette mieltä Euroopan parlamentin pyynnöstä, että enemmän saataisiin naisia Euroopan keskuspankkiin? Mitä olette mieltä riippumattomuuteen? Let me just go through the... Perussopimuksessa liittyy SEUT-sopimukseen ja tässä EKPn omassa ohjesanossa kohta artikla 11 etuksesta, jossa ovat euroalueministerit paikalla, joten tämän menettelyn mukaisesti ja niin kuin aikaisemmissakin nimitysprosessi tärkeänä Euroopan parlamentin roolia ja se on tervetullutta tässä yhteydessä. Joten tämän verran voin ja todellakin tuemme tällaista tavoitetta juuri. Minulla on vielä tässä puoli minuuttia aikaa. Te ette mielestäni vastannut kysymykseeni. Niin se ei liittynyt vain perussopimusten artikleiden lukemiseen vaan miten niitä tulkitaan ja annetaan niillä vähän lihaa luiden ympärille. 183 kohta 2 artikla. Ymmärrän, että EKP varmasti ottaa kantaa asiasta 21. maaliskuuta. Now it's, uh... Niin, minun tehtäväni ei ole keskustella tässä yhteydessä ECOFINin suosittelemia ehdokkaita. Mutta sallikaa minun nyt ottaa huomioon se, että kun ajatellaan EKP riippumattomuutta, Tämä ei ole siis mitenkään perho, per, per, henkilökohtaista. Ja sitten ehdokasta arvioidaan hänen kykyjensä, pätevyytensä pohjalta, koska EKP-neuvosto antaa lausuntonsa tulevina päivinä tästä. Te puhuitte 26. maaliskuuta, aina se 21. Kyllä se tapahtuu aikaisemmin kuin maaliskuun 21. päivässä 8. maaliskuuta arvioidaan hänen ammatillista kokemustaan, rahapoliittisessa kysymyksessä puitteisto, kehys on meille kaikkein tärkein suoja poliittista välintuloa vastaan ja puuttumista vastaan. Runes. Kiitoksia Sander Luns. Thank you, Chairman. Uh, welcome. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa. <clears throat> Herra Draghi, haluaisin keskittyä teidän johdantonne ensimmäiseen osioon. Siinä sanoitte, että tarvitaan äh, valvontaa tiukkaa valvontaa ja voisitteko harkita sitä, että inflaatiotavoitteiden mittausmetodeihin otettaisiin myös omaisuuden hinta? voisitteko ehkä ottaa talojen, asuntojen hinnan? Sehän vaikuttaa ihmisten ostovoimaan. Ja on myös todettu, että Eurostat aikoo ottaa ottaa omistusasunnot mukaan tähän eh, indeksi indeksien valintametodistoon, metodologiaan. Olisi kiintoisa kuulla teidän näkemyksenne tästä asiasta. Ja sitten ehkä voitaisiin ottaa kaikki omaisuuserien hinnat EKPn eh, e inflaatiomittauksiin, ei tulisi tällaisia omaisuuskuplia. Voitteko harkita tällaista, kyllä vai ei? Thank you. Kiitoksia. Me tarkastelemme tällä hetkellä omaisuuserien ja omaisuuden hintoja, mutta tämähän on erittäin tärkeä informaation lähde, mutta meidän äh, päätavoitteemme on äh, inflaatio äh, yhtenäistettyyn kuluttajahintaindeksin kontekstissa huomioon. Eli inflaation täytyy olla lähellä kahta Äh, prosenttia, vain vähän alle 2 prosenttia. Ja tietysti tarkoituksena on ylläpitää ihmisten äh, ostovoimaa Euroopan unionissa. Totta kai me ar- äh, omasoserien hinnoilla voi olla vaikutusta esimerkiksi yritys. Täytyy pitää tiukasti näistä minusta kiinni. Uh, on vasta kaksi minuuttia meillä. Uh, so I understand from your, from your response that you... Niin, Ymmärsin, että ette aio ottaa. Täytyy pitää tiukasti näistä minusta kiinni. So, uh, on vasta kaksi minuuttia meillä. Uh, so I understand from your, from your response that you... Niin, ymmärsin, että ette aio ottaa. Ymmärsin myös, että ette ota mukaan kaikkia omaisuusrähintöjä. Suurin osa ekonomistista kuitenkin lienee yhtä mieltä siitä, että vuoden 2008 rahoituskriisi johtui siitä, että että Greenspanin korkopolitiikka oli ollut äärimmäisen lepsua aina vuoteen 2004 saakka, ja se johti, ehkäpä selittää vielä vastaustani. On monia seikoja tarkastella rahoituskriisin syitä. Yksi oli tietysti tällainen tämä rahapolitiikka, jota oli noudatettu, mutta on myös toinen näkökulma, nimittäin se, että olemassa olevat rahoituslainsäännöt oli lainsäädäntö oli tavallaan purettu. Ja nämä kaksi selitystä, eli siis ihan kumpaa tahansa puoli, jos ihan kumpa, kumman tahansa puolelle asettuu, niin tilanne on nyt kuitenkin se, että tällä hetkellä meillä on perusteltua kasvuun, to, kasvuun johtavaa rahapolitiikkaa ja meidän mandaattimme tehtävämme jopa edellyttää tällaista rahapolitiikkaa. Mutta viimeinen asia, jonka haluamme nähdä, on se, että että olemassa olevaa sääntelyä puretaan tai löysennetään. Ja puhun tässä paitsi EU-sta myös koko maailman tilanteesta. Kiitoksia. Wolf Klintz. <clears throat> Kiitos pääjohtaja. Emun syventäminen ja saaminen päätökseen tilanteesta. Kiitoksia. Wolf Klintz. President. <clears throat> Deepening. Kiitos pääjohtaja. Emun syventäminen ja saaminen päätökseen on yksi tavoite, yksi rakennuspalikka. Tässä on järjestämättömien lainojen taso monissa jäsenvaltioissa euroalueella. Miten päästään siihen, että järjestämättömien lainojen osuus ei ole yli 10 prosentin näissä maissa. Toinen kysymykseni. Saksalaisessa lehdessä kerrottiin, että te puhuitte valtiovarainministereille viime kokouksessa siitä, että ette uskoneet, että Kreikka löytää pääomamarkkinoilta tarvittavat varat lähitulevaisuudessa. Jälleen kerran, koska uskotte, että tästä ongelmasta päästään eroon, ja oletatteko, että neljäs pelastuspaketti on vielä tarpeen ja koska kohan Kreikasta tulee hakemus. Ja sitten kun puhutaan Esan arvioista, olen kuullut, että ESRB ilmeisesti ei viesti politiikkaansa riittävän selkeästi, vaan käytetään algoritmeja ja malleja, jotka eivät ole ulkopuolisille ymmärrettäviä. Uskotteko, että viestintä? Aloitan viimeisesti. En ollut tietoinen tuosta, mutta jos näin on, niin voimme tohtamiseksi ensimmäisestä kohdasta. Se liittyy yhteisen talletusin välttää tai selvittää ennen kuin sopimus tehdään. Eli riskien välttelyn pitäisi kulkea käsikädessä riskien jakamisen kanssa. Tämä on EKPn kanta. Osa riskien vähentämistä liittyy järjestämättömien lainojen vähentämiseen, mutta ei se ainoa kysymys ole, vaan omaisuuserät tasolla kaksi ja kolme myös. Kyse on siitä, mitä jäi jäljelle talouskriisistä – tai suuresta lamasta. Molempiin asioihin on puututtava. Riippumatta siitä, halutaanko määrällisiä tavoitteita tai ei, niin tämä on kysymys, joka valvojien pitäisi ottaa keskustelun kohteeksi. Yleisesti ottaen valvojat eivät halua, että kerrotaan, mikä on se numerinen tavoite, jota on noudatettava kaikissa euroalueen pankeissa. Siksi, että halutaan vain harkintavaltaa tapauskohtaisesti, ottaen huomioon tietyn pankin erityistilanne. Mutta laadullisen raportoinnin osalta olisin sitä mieltä, että se on kyllä tärkeä tekijä, johon on puututtava. Ja lopulta Kreikasta. Eipä oikeastaan. Soitiin hiukan raportoinnissa juuri järjestämättömistä lainoista siitä, että niitä on vähennettävä – sähköisten järjestämättömien lainojen huutojen kauppojen kautta. Kreikkahan on tehnytkin jo tätä työtä, mutta on ollut mistään lisäohjelmista tai paketeista. Eikä EKPn pääjohtajan ainakaan olisi paikallaan tätä sanoa. Tämä on nyt... Group. Herrat Saakka, mulla tuossa on oikeastaan ihan samoin kuin te. Tässä tätä oli lehdistössä yli liioiteltu. Herra Papadin. Kiitoksia, pääjohtaja Draghi, siitä, että tulitte jälleen valiokuntaamme Reikan talouden näkymistä ja myös sen takia, että te kuvasitte saman, samoin sanoin kuin herra Sakalotos tilannetta, johon jotkut Kreikan lehdistä teidän kahden välillänne. Noin yksi viikko sitten euroryhmän kokouksessa 19. tätä kuuta herra Centeno myönteiset näkymät ja kuinka äh, myönteisesti kaikki sujuu ja Kreikan to- viranomaisten toimenpiteitä piti kiittää ja tämä oli johtamassa siihen, että Kreikka pääsee eroon tänä vuonna Tällaisia mahdollisuuksia on lisää kasvulle vielä. Haluaisin varmistua siitä, että kvartetin jäsenenä haluaisin tietää, mitä olette mieltä näistä näkymistä. Oletteko samalla linjalla herra Moskovisin Reklinin kanssa sen, että Kreikka pystyy etenemään enemmän, vai oletteko optimisti? En ole pessimistisempi. Oikeastaan kaikki edeltävät toimet tässä on jo täytäntöön pantu, joten jäljellä oleva taas se, että on sähköisten äh, toiminta jatkuu ilman maantieteellisiä rajoituksia. Kiitoksia puheen, äh, puheenjohtaja pääjohtaja Draghi. Minulla on kysymys siitä, miten ABLV-pankki on tässä epäonnistunut tavallaan toiminnassa on raportoitu, että kyseinen pankki sai kaksi kertaa maksuvalmiusapua juuri ennen kuin keskiviikkona ennen viikonloppua perjantaita lauantaita päätettiin purkaa, lopettaa pankin toiminta. Minkä takia tämä ensimmäinen maksuvalmiusapu nähtiin välttämättömänä, vaikkakin pankki oli jo maksujärjestyksen alaisena toiseksi? Minkä takia tämä toinen pääonnistui teidän arviossanne keskiviikon ja perjantai-illan välillä? Ja lopulta, mitä voitte oppia tästä? koskien suhteita maksuvalmiusavun ja pankkivalvonnan välillä. Thank you, my Kiitos. Ikävä kyllä emme voi kommentoida yksityiskohtaisesti näitä ELA-operaatioita sen lisäksi, mitä kansalliset keskuspankit asiasta kertovat. Ei pitäisi unohtaa sitä, että maksivalmiusapua myönnetään kansallisista keskuspankkeista ja EKP vastustaa tätä vain, sen neuvosto vastustaa, jos ELAN avunanto on vastoin rahapolitiikkamme tavoitteita. Ja tietovirta kansallisten viranomaisten ja kansallisten keskuspankkien ja EKPn välillä näistä operaatioista liittyy ELA-sopimukseen. Sitä se säädellään siellä. Joten jos est, est, halutaan estää rahanpesutoimet, se tietenkin on hyvin tärkeä puoli asiassa, mutta eläapun myöntäminen liittyy väliaikaiseen maksuvalmiusongelmaan pankissa eikä mihinkään erityiseen toimintaan. Enempää en voi tästä asiasta sanoa. Onko palata vielä? Haluaisin vielä jatkaa. Kiitoksia tästä odotetusta puolittaisesta vastauksesta. Jos nyt sallitte, kysyn, ettekö ole sitä mieltä, että tällaiset tapauksessa, kun epäilyttävällä tavalla käytetään ELA-apua, voi, tämä voi heikentää koko järjestelmän uskottavuutta ja näin ollen ELA-politiikkaa pitäisi muuttaa. Ja minulla on vielä viimeinen kysymys oikeusasiamiehen. pohtineet hänen suositustaan ja ajattelu seurata oikeusasiamiehen suositusta tai oikeusasianaisen suositusta. Kiitoksia, mitä tulee viimeiseen kysymykseenne. Me kyllä panemme merkille oikeusasiamiehen kirjeen ja tulemme välittämään hänelle vastauksen sovitusaikarajoissa käsittääkseni se on muistaakseni puolessa välissä huhtikuuta. Sitten tämä ensimmäinen kohta, jonka otitte esille. Olen teidän kanssanne samaa mieltä. ELA-politiikkaa pitäisi muuttaa. Henkilökohtaisesti useat halunnut sitä, että keskitettäisiin. Tämä on jäänne menneisyydestä. Mutta jotta voimme sen muuttaa, niin sitten tarvittaisiin koko neuvoston päätös, ja siis viittaan kaikkiin maihin, jotka siellä ovat heidän pitää, niiden pitää päättää, että ne luopuisivat tästä jäänteestä, joka liittyy kansalliseen suverenisuuteen rahapolitiikassa, koska siitähän tässä on kyse. Joten siinä vastaus. Kiitos. Kiitos. Marko Valli. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme kysymystä. Ensinnäkin määrällinen elvytys. Olen ymmärtänyt, että tuo, siis sitä tulisi jatkaa pidempäänkin ennen kuin tavoite saavutetaan. Osien valtion velkakirjoista, niin ne saattavat olla spekulaation kohteina ja, ja riskejä ei jaeta, niin se saattaa johtaa jopa valtion velkaantumiseen. Ja kun puhutaan pankkien päättä, voidaan välttää järjestelmäriskiä. Kiitos. Thank you. The... Että määrällistä elvytystä jatkettaisiin, niin siitä ei ole keskusteltu neuvostossa – Johdanto lausunnossanikin sanoo, että inflaatio lähenee tavoitettamme, mutta meidän täytyy myös olla sinnikkäitä ja kärsivällisiä, koska kuluttajahinta, inflaatio ovat rahapolitiikkamme avaintoimet tulevina kuukausina. Tällä hetkellähän meidän ää, äh, talouspolitiikkamme ja rahapolitiikkamme ää, äh, koostuu useista. Aikoo äh, investoida niihin Äh, joukkovelkakirjoihin, joiden maturiteetti äh, unionin pitkäaikaiseen kehityskulkuun, nimittäin äh, fiskaaliseen valtion talouksien konvergenssiin lähentymis solidaarisuutta, jotta maat selviäisivät kriisistä paremmin. No, solidaarisuuteen liittyy myös vastuuta, ja vastuu tarkoittaa lähentymistä solidaarisuutta, jotta maat selviäisivät kriisistä paremmin. No, solidaarisuuteen liittyy myös vastuuta, ja vastuu tarkoittaa lähentymistä, lä- talouspolitiikkojen lähentymistä, talouden rakenteiden lähentymistä, ja sitä, että lähennytään kohti parhaita käytänteitä, erityisesti kun puhutaan instituutioista, laitoksista. Tämä on ehkä kaikkein tärkein konvergenssin lähentymisen tyyppi. Ja tietenkin lähentyminen itsessään jo luo sitä luottamusta, joka on tarpeen, jotta saadaan yhtenäiset, jotta saadaan aikaan yhtenäisyyttä. Ja me uskomme siihen, että, että pääoma on riittävästi vastaamaan riskeihin. Ja joka tapauksessa EKP on nyt uusi ohjelma, malleja, joita on käytetty tason 2 ja 3 omaisuuserien suhteen. Ja tänä vuonna tämä uusi ohjelmamme varmaan pääsee vauhtiin. Tätä parlamentti on jo pitkään suositellutkin sitten Barbara Kapel. Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi Kiitos oikein paljon, että vaikeuksista huolimatta tulitte tänne valiokuntaan tänään. Haluaisin keskittyä näihin järjestöjä Draghi. Kiitos oikein paljon, että vaikeuksista huolimatta tulitte tänne valiokuntaan tänään. Haluaisin keskittyä näihin järjestämättömiin lainoihin kysymyksissäni. Tiedätte, minkälainen komission edistyskertomus on järjestämättömien lainojen purkamisesta – 950 miljardia edelleen järjestämättömiä lainoja, mutta tendenssi on pienenemään päin, mutta volyymi on edelleen semästä yli 46 prosenttiin. Uusien järjestämättömien lainojen osalta on uusi suuntaviiva, joka liittyy määrällisiin indikaattoreihin arvioiden osalta, kun puhutaan riskeistä – eli miten luettelo tämän vuoden aikana teidän toimielintenne puolelta. Ja myös ongelmat Kreikassa ei vielä osuuskunnallisiin pankkeihin puututaan, mutta Bank of Greece on esittänyt toimia, joita ehdotetaan ennen ensimmäisen neljänneksen loppumista järjest- välttämättömien lainojen osalta ja minkälainen on tilanne Italiassa ja Kreikassa. Kiitos. Ensin haluaisin sanoa, että se, että päättäväisesti puututaan järjestämättömiin lainoihin, on selkeä asia. Jos ajatellaan sitä, miten taseessa näkyvät järjestämättömien lainojen taso tarkoittaa sitä, että lainoja annetaan kotitalouksille ja yrityksille vähemmän. Tämä estää haittaa kasvua. Ja myös, että taantuma jatkuu. Siksi tätä työtä on tehtävä jatkuvasti ja kuten sanoitte mainitsemissanne maissa, mutta myös muissa maissa järjestämättömät lainat ovat vähenemään pain merkittävästi. Ja jos ajatellaan pankkien tuottavuutta ja vakavaraisuutta, niin tilanne on parantunut viime aikoina. Nyt meillä on komission ehdotus myös, miten puututaan Pillarin yksi kautta järjestämättömiin lainoihin. Pidämme tätä ehdotuskisivat uusia järjestämättömiä lainoja, eli pilarin yksi automaattiset säännöt niin sanotusti. Tämä on kuitenkin eri asia kuin meidän liitteemme. Nämä ovat eri asiakirjoja. Liitteessä puhutaan valvonnan oletuksista, siitä miten lisäksi säännöissä, jotka koskevat tällaisia backstop-ratkaisuja, on sitova määräys, joka koskee automaattisesti kaikkia laitoksia. Valvojan on arvioitava yksittäisten pankkien riskiprofiilia ja sitä, miten nämä riskit on otettu huomioon. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tilinpitosäännöt säännöt ja vakavaraisuussäännöt ottavat kaikki riskit huomioon, jotka liittyvät järjestämättömiin lainoihin yksittäisissä pankeissa, niin tämän liitteen pohjalta käytävä vuoropuhelu ei mahdollistaisi toisen pilarin toimia, mutta muissa tapauksissa tämä liite saattaisi toimia olla siis relevantti, joten nämä kaksi aloitetta täydentävät kyllä toisiaan. Kiitos. Thank you. Of course it would... Kiitoksia. Tietenkin olisi hyvä, jos odotukset hiukan hämmentävää valvojatahoille. Nyt sitten ikävä kyllä joudumme liittämään yhteen eri puhujia, koska täytyy lopettaa aina viimeistään 25 yli 5, koska me kohta kuulemme EKPn varapuheenjohtajaehdokasta ja tulkkaus on kaus on varattu vain tietyksi ajaksi. Meidän pitää lopettaa, joten niin on voitu keskustella. EKPn uudistuksesta on tullut varsin selväksi, että rooli, joka sillä on ollut, on ollut hyvin tärkeä elpymiselle taloudessa, mutta ei vain rahapolitiikka tähän riitä, jotta voidaan elpyä kestävällä tasapainoisella tavalla. Näin ollen pitää pohtia siitä, että luovutetaan, luovutaan näistä rahapoliittisista kannustimisista ehdottamisesta. Sitten pitäisi välttää myös valuuttasodat. Jotkut ovat ilmaiset tästä huolensa EKPssä. Haluaisin tietää, mitä te olette tästä mieltä ja minkälaisiin mahdollisiin toimiin voitaisiin ryhtyä tai mitä te olette tutkineet ja miten voitaisiin vastata tämän tyyppiseen tilanteeseen. Si, buenas tardes. Hyvää iltapäivää varoina. EU-ssa, kuten tiedätte, tämä mahdollisuus on esillä Montin kertomuksessa raportissa. Sitä on käsitelty uudistusta euroalueen alueella, niin sitten tarvitsemme tästä oikeaa politiikkaa. On totta, että EKP on antanut julkilausumia. Me viikolla e- Belgian kansallispankki antoi vuorikertomuksensa viime vuodelta ja yksi huolenaiheista siellä oli, miten tämä asuntomarkkinat kehittyvät Belgiassa. 50 Belgiasta ovat velkaa yli 80 prosenttia asuntonsa arvosta. Pankit myöntävät lujuva, sujuvasti lainoja ja tämän takia pankit pitäisi velvoittaa hankkimaan lisäpääomapuskureita 1,5 miljardia euroa mitä suurempi riskit, sitä suurempi puskurirahasto. Tähän liittyy kysymykseni. Käsittel, jaatteko tämän huolen ja entä te EKPn johtajana hyväksyisittekö tällaisen toimenpiteen ja pitäisikö myös EUn tasolla toimia niin, että... Jakob von Weizsäcker. Kiitoksia edustaja Weizsäcker. Ragi, I have two questions for you. Kiitos pääjohtaja Draghi. Jaan kyllä tuon ajatuksen, että keskuspankin pitää olla tässä mukana, mutta Kysymys kuuluu, mitä jos tulevaisuudessa, ja uskon, että näin pitäisi tehdä, yhdistetään valvonta Esmaan yhteen valvovan viranomaiseen. Sen lisäksi on EKP sopimuksia. Millä aloilla EKP tulisi tehdä päätöksiä ja millä aloilla taas Esman taas tai jonkun toisen yhdennetyn eurooppalaisen valvojan pitäisi toimia, koska minusta tuntuu, että tässä keskustelussa on vähän epäselvyyttä ja todella mielelläni haluaisin täsmällisyyttä teidän kanssa tehdä päätöksiä, koska muiden kiitos. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kirtsos. Thank you, Chairman. Two questions. Kiitoksia puheenjohtaja. Jotta voimme hallinnoida valtaisaa velkaamme. Valitettavasti tammikuussa inflaation vauhti, inflaatio oli jo negatiivisella puolella. Tämä tapahtui ensimmäistä kertaa vuoden 2016 jälkeen. Onko EKP analysoinut Kreikan inflaatiotilannetta? Sitten nämä äh, sähköiset äh, huutokaupat, ne alkanevat muutaman viikon kuluttua, mikä on tietysti myönteinen äh, kehityskulku. Mutta tilanne ei varmasti helpostikaan normalisoidu, koska meillä on radikaaleja vasemmistoryhmiä ja entinen kausi. Yksi asia on aloittaa tämä prosessi ja toinen asia, asia on suoritua hyvin, joten tarvitaan jonkin... Tämätön rahoitus. Komission toiminta-aloite ja aloitteita täällä parlamentissa. Haluaisin kysyä, mikä on EKP? Liittyvät, liittyvät 60 prosenttiin euroalueen talouden hiilidioksidipäästöjä ja 18 prosenttia lisää näistä kysymyksistä avoimemmin. Kiitos. Kiitoksia. Pyydän anteeksi jäljellä olevilta kollegoilta. Meidän pitää lopettaa kysymykset tähän. Ja pyydän myös pääjohtaja Dragia puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Kiitos. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys. Yritän panna merkki, mutta ehkä en pysty ihan kaikkiin vastaamaan. Mutta yritän kuitenkin. Ensimmäinen kysymys, onko rahapolitiikka ainoa pääväline elpymiselle ja sillä, että voidaan vahvistaa olemassa olevaa kasvua? Vastaus tietenkin ei. Tarvitaan, niin kuin olen sanonut, teidän pitää oikeastaan jo väsyä tähän toisteluun, niin siis olen tätä to- toivottanut viimeisen viiden vuoden ajan. Rakenteelliset uudistukset ovat avain he ovat huolissaan siitä, että tämä lisääntynyt volatiliteetti saattaisi aiheuttaa toivo, rahapolitiikan epätoivottua tiukentamista. Tämä on poliittinen päätös ja siinä vaaditaan, tai siis tällähän tarkoitetaan sitä, että saa joka vastaa nettovoittojen osaa, joka tulee kansallisten keskuspankkien osuuksista moniko sen EU-talousarvioon. Ja tämä on siis jäsenvaltioiden osuud, osuusmaksut budjetteihin. Tämä ei liity ollenkaan EKPn politiikkaan, kun se myöntää voitet makrovakaustoimia, joilla puututaan ei järjestelmän kannalta merkittäviin tilanteisiin, joissa omaisuus, paperimarkkinaviranomainen tässä päävalvoja. EKPn täytyy valvoa erityisiä riskejä keskusvastapuolien puolissa miten yhteydessä. Me tietenkin olemme lähes yhteistyössä Esman kanssa, että vältetään päällekkäisyyttä ja jaetaan tietoa laajalta pohjalta. Siis Esma on siis, niin kuin sanoin, riippumatta vahvoista sääntelypuitteista, kuten EMIR, johon, joka e- CCP tahojen täytyy täyttää. Niillä on kuitenkin OPlla pitäisi olla toimivaltuudet, jotka tarvitaan, jotta se voi ryhtyä tällaiseen toimintaan ja luonnollisesti aina pitää toimia jatkuvat tilanteen parantuminen kuitenkin, sen pitäisi vahvistaa luottamusta siihen, että tähän tavoitteeseen päästään, mutta meidän pitäisi muistaa sitten kestävästä rahoituksesta, finanssitoiminnasta. Me olemme osapuolena Pariisin ilmastosopimus, mm, luonnonkatastrofit voivat olla huomattava riski myös rahoitusvakaudelle. Sen, tämän takia meistä oikea hinnoitus ja ilmastoon liittyvien riskien huolellinen valista eurooppalaisen kestävän rahoituksen taksonomia tai luokittelua. Samanaikaisesti on kuitenkin tärkeää, että kaikki mahdolliset muutokset sääntelypuitteisiin tai vakavan pääjohtaja Draghia kiinnostavasta, tärkeästä mielipiteen vaihdosta vuoropuhelu pidetään mm, toukokuussa. Tarkka päivämäärä vielä tullaan vahvistamaan. Voimme lopettaa tämän asian käsittelyn tähän. Kiitoksia. Please, may I ask you to take seat? Kiitoksia, pyydän teitä istuutumaan. Haluan, että ECOFIN neuvosto päätti 20. helmikuuta suostella Espanjan talousministeriä Luis Kintosia Euroopan keskuspankin varapäätös. Hän koosva, korvaa Vitor Kostansiota, mitä EKPn varapuheenjohtajat henkilöparista, joilla on tarvittava kokemus pankki- ja rahoitusissa kysymyksissä, jälkeen kun se on kuullut asiassa Euroopan parlamenttia ja EKPn hallitu- neuvostoa. Tänään järjestämme siis tämän kuulemisen. Kyseessä on ja vastaukset kysymyksiin, jotka hän antoi. Kiitoksia tästä. Se oli paljon kysymyksiä eri kysymyksistä, ei vain rahapolitiikasta, vaan myös avoimuudesta, EMUn loppuun vieminen. Kysymyskaavake, te myös tiedätte, että EKn valiokunta on pitänyt epävirallisen neuvonpidon kahden ehdokkaan kanssa tätä tehtävää varten. Nyt ollaan sitten tässä virallisessa menettelyn vaiheessa ja haluaisin pyytää herra de Gindosia antamaan arvoisat talous- ja rahavaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On ilo olla uudestaan tässä valiokunnassa esittelemässä virallinen ehdokkuuteni Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajaksi alkupuheenvuorossani teen muutamia lyhyitä kommentteja kokemuksestani ammatillisessa mielessä ja lopuksi korostan, kuinka tärkeää on syventää talous- ja rahaliittoa, ei vain, että voidaan taata oikea rahapolitiikan välittyminen, vaan myös ajatellen eurohankkeen tulevaisuutta. Seitsemän vuoden ajan, jotka, jona toimin talousministerinä, Espanja on tehnyt huomattavia ponnisteluita, päässyt, olemme tehneet erityisesti rahoitussektorilla. Rahoitussektori Espanjassa viime lavallikauden alussa kärsi vakavista avoimuusongelmista, jotka synnyttivät epävarmuutta, epäluottamusta markkinoilla. Jotta voitiin hälventää epäilyt pankkien tilanteesta, tarvittiin syvällinen analyysi varauksia pääomaa rahoituslaitoksissa ja vähentää hu- huonoja kiinteistölainoja ja niin edelleen. Sitten t- Tämä pankkikriisi syntyy vakavia vaikutuksia esimerkiksi syntyy näitä lunastusoikeuden menettämisellä asuntomarkkinoilla, sitten rehellisyys, epäpolitisointi ja palkkausjohdossa ja maksukyvyttömyyssääntely. Monet näistä aloitteista tapahtui rahoitusapuohjelman sisällä, jota EVM myönsi Espanjalle ohjelma, joka oli pääkumppania vastuussa ja sitä pidet, se nähtiin menestyksenä FMIssä, niin olen toiminut myös apulaisvaltiovarainministerinä. Neuvottelin talouspolitiikasta, jota kautta Espanja pystyi osallistumaan emuun. Kun ajatellaan kokemusta, niin julkisella saralla olen toiminut myös yksityisissä yrityksissä, joiden kanssa tällä hetkellä jatkossa käsittelen asiaa, joka on tärkeämpi tässä yhteydessä EKPn rahapolitiikka, joten jatkan nyt englanniksi. Over the last decades... Viimeksi kuluneiden kymmenien vuosien aikana kirjallisuudesta ja kokemuksesta tiedetään, että voimme tehdä keskeisenä tavoitteena – on huolehtia hintavakaudesta. Voidaan sanoa, että EKP on ollut tässä onnistunut tekijä. Deflatioriskin alla EKP on lähtenyt aktiivisiin toimiin, jotta voidaan huolehtia keskipitkällä aikavälillä inflaatio-odotuksista. Politiikka on keskittynyt tehokkaisiin toiminnallisiin puitteisiin ja hapoliittiseen strategiaan, jossa on mukana rahan politiikassa hintojen vakaus kahteen pilariin rakentuen. Samanaikaisesti tehokkuusrahapolitiikka ei olisi voinut ollut mahdollista iltanet, että riippumattomuus on hyvin tärkeää, jotta inflaation taso pidetään vakaana ja matalana keskipitkällä aikavälillä EKPn tilanteessa riippumattomuus taataan sopimuksissa ja Euroopan keskuspankkijärjestelmässä ja EKPssä. Kolikon toinen puoli on avoimuus ja arvioista ja poliittisista päätöksistä. Täsmällinen viestintä on tärkeää, kun pyritään huolehtimaan vakaasta alhaisesta inflaatiosta. Lisäksi täysi harkintavalta välineiden käytössä johtaa siihen, että EKP on täysin tivilin velvollinen kaikista toimistaan talouspolitiikka Euroopan unionissa. Kuten pääjohtaja Draghi mainitsi parlamentin edessä muutama viikko sitten, arviot osoittavat, että euroalueen PKTn kasvu on ollut noin 2 prosenttiyksikköä viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana. Se, miten EKP on ainut aikavälillä. Tunnistan täysin, mitä keskusteluita on käyty siitä, että epätavanomaiset rahapoliittiset toimet voivat vaikuttaa tietyllä tapaa keskipitkällä aikavälillä. Tässä vaiheessa on hyvä sanoa, että on ajateltava makrovakausvalvontatoimia. Tällaisen rahoituskriisi on osoittanut, että epävakaus voi haitata rahapoliittisia transmissiokanavia. Siksi on hyvin tärkeää jatkaa näiden taloudellisten kehitysten tulevaisuuden näkymiä ja huolehtia tehokkaasta valvonnasta. Lecciones de política monetaria que la reciente crisis nos ha recordado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 Brian Hayes. Seuraavaksi Brian Hayes. Thank you, President. Uh, welcome back again. Kiitoksia ja haluan toivottaa teidätkin tervetulleeksi seuraamaan meidän menettelyitämme täällä. Kiitoksia kovasti siitä, että olette tullut tähän ekonvaliokuntaan. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen rooliin, jota me ekonvaliokunnassa ja ylipäänsä parlamentissa esitämme vuoropuhelussa EKPn kanssa. Tehän jo näitte, että puheenjohtaja presidentti Draghi oli paikalla ja se on osa uudistusta, joka meillä on meneillään ja jäsenet saavat säännönmukaisesti esittää kysymyksiä EKPlle sen menettelyistä. Onko teillä mitään käsitystä siitä, miten me voisimme vahvistaa parlamentaarista, parlamentaarista valvontaa vielä entisestään niin, että voisimme olla mukana EKPn menettelyissä? Draghihan viittaa usein Euroopan parlamentin vastuuvelvollisuuteen ja myös EKPn vastuuvelvollisuuteen. On tärkeää, että äh, autamme häntäkin tekemään työtään paremmin jatkossa. Ja onko teillä jokin näkemys siitä, äh, mikä meidän roolimme äh, ihanteellisesti olisi? Ja tehän sanoitte, että EKPn toimista suuri osa pyrkii johtamaan kasvun elvyttämiseen Euroopan unionissa. Ja kun ajatellaan nyt euron ja USAn dollarin suhdetta, niin vaikeuttaako tämä tehtäväänne, joka tietysti liittyy tähän kahden prosentin inflaatiovauhdin ylläpitämiseen? Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Hayes. First of all... Kiitoksia. Ensinnäkin täytyy sanoa, että sinä aikana kun olen ollut ministeri, niin olen käynyt 23 kertaa Espanjan parlamentin tämä julkista virkaa hallussaan ja vastuu Velvollisuus on erittäin tärkeä, kun halutaan parantaa vuoropuhelua toisaalta parlamentin ja toisaalta EKPn välillä. Pyrin siis vaalimaan mahdollisuuksieni mukaan ö, omaakin osallistumistani keskusteluihin parlamentin kanssa Ekon valiokunnassa. Minulla on kyllä hyvä, hyvä historia tässä suhteessa, kun olen Espanjan parlamentissa esiintynyt. Ja tietenkin vastuullisuus. Me olemme tehneet siellä oikeita päätöksiä. Ja nyt sitten elpyminen on meneillään ja tämä mielestäni johtuu EKPn e-, e-, euroryhmän toimista. Ja jopa kasvu on täällä vakamalla pohjalla kuin USA, jota ei voitu kuvitellakaan vielä pari-kolme vuotta sitten. Tietenkin on paljon asioita, joita vielä pitää johtamaan. Euroryhmää olen vakuuttunut siitä, että tämä jatkuu kun ryhdytään toimiin, jotta voidaan edelleen syventää rahapoliittista integraatiota. Uskon vakaasti tähän. Vasta toiseen kysymykseenkin kysymykseenikin. Mielestäni, kuten te aivan hyvin aseesta, mikä olisi oikea koko sille tällä hetkellä tulee EKPn taseeseen, niin vaikutukset tässä ovat tärkeitä. Tehän tunnette varsin hyvin päätökset, joita on tehty näissä omaisuuserien osto-ohjelmissa. IKP tähän mennessä on harjoittanut ollut ihan oikeaa toimintaa ja olen täysin vakuuttunut siitä, että jatkossakin sovelletaan oikeaa rahapolitiikkaa, joka myötä vaikuttaa mandaatin toteutumiseen. Kate Swinburne. Thank you for coming. Kiitos, tervetuloa tänne tasa-arvokysymyksestä. Parlamentissa monet ovat sitä mieltä, että tasa-arvokysymystä ei ole siellä kunnolla hoidettu. No te ette voi tänään euromääräiset selvityskysymykset ennen maaliskuuta 2019 tämä asia pitäisi hoitaa meidän puoleltamme. ESMA versus EKP, kuitenkin joka tapauksessa asiaa pitäisi edistää. Lisäksi hän sanoi, että EKP tarvitsisi nopean toiminnan mahdollisuus. Ramon Tremosa. Kiitoksia Ramon Tremosa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tervetuloa Euroopan parlamentin terveisille minun ryhmästäni. Onnittelemme teitä e, tästä uudesta ehdokkuudesta ja virasta. Minulla on erilaisia kysymyksiä. Eteen englanniksi ensin kuitenkin Espanjan politiikasta olette ollut toiminut siellä talousministerinä. Kysymys kuuluu, mihin asti ja sitten EKPn riippumattomuudesta vielä, jos kertoo hiukan tarkemmin tästä. Nyt sitten englanniksi kysyisin rahapolitiikasta. USAssa Fed on nostanut korkoja ja vähentänyt taseensa kokoa valmistautuen jo seuraavaan äh, lamaan tavallaan. Annetaan, lisätään pankkinalle ajatellen tulevaisuutta. EKP vielä kasvattaa tasettaan ja on pitänyt korkonsa nollassa. Oletteko sitä mieltä, että EKP on myöhässä toiminnassa, kun se pyr- sen pitäisi normalisoida rahapolitiikkansa? Ja liittyen tähän, näihin kysymyksiin, mitä objektiivisia tavoitteita pitäisi olla voimassa, jotta voitaisiin nostaa Euroopassakin korkoja. Ja lopuksi mitä konkreettisia politiikkoja voitte ehdottaa, että voitaisiin vähentää, pienentää EKPn tasetta? Kiitos. Primero, eh, hoy el presidente... Niin, pääjohtaja äsken sanoi, että tulevina lähipäivinä viikon päästä en enää tule olemaan talousministeriä, mitä, siksi olen nyt valmis tähän. Minun jälkeeni tulevan ministerin tämä tullaan päättämään ihan tulevina päivinä. Sitten muut kysymykset, joita teitte rahapolitiikasta. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että meidän pitää muistaa se seikka, että Euroopan ö, taloustilanne tai suhdanne ei ole aivan sama kuin suhdanne USAssa, jos katsotaan täältä. Meidän pitää muistaa se seikka, että Euroopan taloustilanne tai suhdanne ei ole aivan sama kuin suhdanne USAssa, jos katsotaan taas työttömyysprosentti on myös paljon alhaisempi. On siis aivan luonnollista, että Fed on alkanut lisäämään korkojaan eikä ole vain luopunut näistä epätavanomaisista rahapoliittisista toimista, vaan alkanut myös vähentämään omaa tasettaessa ajatellen suhdannesyklejä. Minä en näe EKP: hidastella, mitä tulee rahapoliittiseen reagointiin, mutta olen sitä mieltä, että suhdannetilanne siis on erilainen USA ja meidän välillä. Vielä lisäksi, jos sallitte, että sanon, niin nytkin EKPn rahapolitiikka tulee lähenemään sitä, mitä olemme nähneet tapahtuvan rahapoliittisesti Fedin toiminnassa odottaisin, että jo, mm, korkojen kehityksen ekp politiikka on varsin siis selkeä. Sitten kun ö, tämä taseeseen se on seurausta tästä joukkolainausto-ohjelmasta. Olemme nähneet, että tämä alkaa pikkuhintaa vähentyä, tämä ostosohjelma ja nyt ollaan 30 ja sitten syyskuussa pitää arvioida tilanne. Miljoona työtuntia on menetetty meidän nuoremme, nuorisomme lähtenyt Espanjasta pois, mutta tutkijamme. Tämä elpyminen on väärällä pohjalla. Miljoona työtuntia on menetetty meidän nuoremme, nuorisomme lähtenyt Espanjasta pois, mutta tutkijamme. Tämä elpyminen on väärällä pohjalla että hän tulisi myötävaikuttamaan siihen, että julkiset markkinat, joukkolennet muuttuvat jälleen likvideiksi ja minkälaisia rakenteita. Vamos Mä äänestämään teidän nimitystänne vastaan. Tämä, anteeksi, joudun keskeyttämään teidät, sanoo puheenjohtaja olemaan eri mieltä teidän kanssanne. Te viittasitte eri kysymyksiin ja mielestäni se ei vastannut todellisuutta. Ensinnäkin on ollut muutos Espanjan talouden tilannassa. Tietenkin siellä onkin ollut muutos. Espanjan talous jo yli kaksi vuotta on ollut kasvullaan yli kolme prosenttia ja on luotu työpaikkoja valtavasti, jota tietysti paljon on vielä tehtävää, mutta kuitenkin tilanne on varsin erilainen kuin tilanne oli viisi, kuusi, seitsemän vuotta sitten ja oikeastaan kaikki äh, analytikot tämän hyväksyvät. Sitten vielä kasvun jälkeen pitää todeta, että tämä on sitten erilainen tilanne. Jos katsotte, mitkä ovat pää periaatteita talouden kasvussa Espanjassa, niin tämä johtuu viennistä ja investoinneista. Ei ole lisätty luotonantoa, eikä ole kyse mistään asuntokuplasta. Siellä ei ole tällä hetkellä minkäänlaista asuntoalan kuplaa. Ja vielä toistaisin, tai viittaisin siihen, mitä te sanoitte kuudesta miljoonasta eurosta tämä laitettiin äh, rahoitusjärjestelmään aikanaan ja tällä hetkellä myös toimitaan perusohjelman mukaisesti, mutta vähemmässä määrin. Haluan vain toistaa, nämä seuraamukset nähdään nyt. Rahoitusjärjestelmä on tervehtynyt ja pääomamarkkinoiden eh, sirpaloitus on poistanut. Nyt perheet ja yritykset maksavat samantyyppisiä korkoja kuin muissakin maissa naapurustossamme. Thank you. Hallituksenne jäsenet ovat moittaneet jo, joitakin parlamentin jäsenet, emme ole tukeneet tätä Espanjan ehdokusta. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että 2012 te ette halunneet tukea herra Kampaa, joka pyrki myös EKP. hen Te esittelette toisen ehdokkaan ja hävisitte siinä, joten tältä kannalta kannalta ihan hyvä, että sinne tulee espanjalainen uudestaan neljänneksi suurin talous e, e, e, emussa, mutta tässä on kuitenkin vaarallinen ennakkotapaus, koska jos kaikki euroryhmän jäsenet pyrkisivät tähän, niin mitä jäisi jäljelle EKPn ohjesäännön seitsemän artiklasta, koska te alun perin puhuitte poliittisesta riippumattomuudesta, ja se oli ratkaisevan tärkeää teistä, se oli hyvä esimerkki kyllä. Sitten sitten minun ryhmäni huolestuttaa eri, mahdolliset jäävyyskysymykset, jotka liittyvät teidän kokemuksen yksityisektorilla. tässä muutaman esimerkin. Kahde euros de Mediterraneos olitte kuulunut Lehman, Lehman Brothersin ja toimineet ministerinä näissä kysymyksissä, pankkien pelastamisessa ja, ja sitten te olitte myös öö, keskuspankin pankissa ja sen piti antaa pelastu, miljoonien pelastussummat ja te neuvottelitte itse näistä puuttuneet Euroopan kansallisettuihin yksiköihin, niin kuitenkin myönnätte, että 2012 te viittasitte kahteen suureen äh, espanjalaiseen pankkiin. Oliko tässä välitulo vai ei? Kysymykseni on kyllä ihan selvä, herra ministeri. Mitä takeita voitte antaa Ekon, Ekon valiokunnalle siitä, että jääviysongelma Sí, muchas, muchas gracias. Kiitoksia. Vastaan nyt näihin kysymyksiin, joita teitte ensinnä Espanjan tilanne EKP 2012 ei ollut mikään nimityskysymys. Voin sitten toiseksi, olen toistanut tämän useissa yhteyksissä, kun puolustan EKP riippumattomuutta, ei ole pelkästään keskuspankkiirien tehtävä, jos näin olisi, niin riippumattomuuden tukeminen olisi varsin rajallista. Te poliittisen vallan edustajana parlamentissa varmastikin puolustatte myös EKPn riippumattomuus ja muiden keskuspankkien äh, riippumattomuus, vaikka ette olekaan mikään pankkiiri, keskuspankkiri. Sitten pu- kam tähän kysymykseen. Sitä ei pelastettu silloin, kun minä olin ministeri, ja on ihan oikein, niin kuin te sanoitte, että oli näitä osallistumisosuuksia, joissa laitettiin liikkeelle mm, osakkeet, jos olisi enemmän laskettu liikettä pääomaan, niin silloin tilanne olisi täysin erilainen. Sitten toiseksi on aivan totta, että annoin neuvoja tässä firmassa, mutta nämä 100 miljardia, jotka annettiin, ne, olisi, ne annettiin jo aikaisemmin 2011 ja on ihan totta, että vuoden ajan kuulun tähän neuvoston nimessä tein positiivista työntä ja jälkikäteenkin myötä vaikutin tämän instituution maksukykyyn. Sitten vankia kansallistettiin ja koskaan en puuttunut tähän. Koskaan pankkia ei ollut, ollut niin riippumaton hallinnoltaan Tätä en sano vain minä, vain tämänhetkiset, äh, tämänhetkinen hallinto tämä oli ennen vankian kansallistamista ja te, tilanne oli silloin hyvin monimutkainen. Ajatellen rahoitus Espanjassa ja pankkia oli suuri epävakauden aiheuttaja Espanjan kansantaloudessa silloin. Thank you. Marco Valli. Sì, grazie. Marco Valli. Kiitoksia. Kolme kysymystä. Ensinnäkin, Mitä tulee pankkien? Äh, Euroopan keskuspankin tehtävä on äh, pitää huoli siitä, että inflaatio on lähellä 2 prosenttia, vai tulisiko Euroopan keskuspankin omaksua muitakin tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi työ, työ, työ, työllisyyden kasvuun? Äh, tällä hetkellä hän ehkäpä mm, Euroopan keskuspankin tehtävät, jotka liittyvät korkoihin ja inflaatioon, niin... Kyse on kolmannen tason omaisuuden arviointia. Ne ovat näillä omaiserillä, niillä ei ole markkina-arvoa ja näin ollen jälkikäteen nämä sisäiset mallit arvioidaan milloin näitä omaisuuden myydään, niin katsotaan, onko arvio ollut oikea, mutta tässä ratkaisevan tärkeää, jos sallitte, ovat nämä varaukset. Minä olen aina pitänyt kiinni siitä, että omaisuuden arvioinnin täytyy olla mahdollisimman varovaista. Te viittasitte keskustelun tästä, kun lasketaan pääomavaatimukset sisäisen mallien avulla ja hiljattain Baselissa tultiin yhteisymmärrykseen tästä, oli tämä tuotannon alintaso, tuotoksen tuoton alin mandaatti on selkeä. Sen tavoitte on inflaatiotavoite, niin kuin aikaisemmin todettiin, pitää säilyttää inflaatio tietyllä tasolla. Se, tätä kautta voidaan myönteisesti vaikuttaa tulotason kotitalouksissa ja voidaan myönteisellä tavalla vaikuttaa kilpailukykyyn. Lisäksi täytyy ottaa vielä yksi sektori tulotason kotitalouksissa ja voidaan myönteisellä tavalla vaikuttaa kilpailukykyyn. Lisäksi täytyy ottaa vielä yksi seikka huomioon. Rahapolitiikka toimii aggregoidun kysynnän, kysynnän kautta ja näin lyhyellä aikavälillä tämä, tähän, tähän liittyy hintojen nousu, inflaatio ja toiminnan lisääntyminen. Olen vakuuttunut, että rahapolitiikka on tämän paran elpymisen taustalla euroalueella viime viikoilla. Olen tästä vakuuttunut. Hyvää päivää. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy keskuspankin riippumattomuuteen ja ylipäänsä siis Euroopan ja muidenkin pankkiin. Mutta eikö tästä ole tulossa myöskin demokraattinen ongelma, kun ajatellaan vastuuvelvollisuutta kansalaisten suuntaan? Ajatellaanpa vaikka Liet tuon Latvian korruptiokysymystä, eikä oikeastaan ketään voida pakottaa eroamaankaan, vaikka periaatteessa, siis kun periaatteessa näitä vastuullisia henkilöitä ei voida syyttää, asettaa syytteeseen. Eli onko niin, että, meidän, että kaikki mitä Lissabonin sopimuksessa sanotaan on kivenkirjoitettua. Ja sitten kun ajatellaan talous- ja talouspolitiikan ja rahapolitiikan yhdentämistä ja myös budjettipolitiikkaa, talousarviopolitiikkaa, niin onko tällä hetkellä – tarve vähän uudistaa tätä poliisimiksiä eurovyöhykkeellä. Onko teillä tällaisia, tällaista kenties suunnitteilla? Uskon keskuspankkien riippumattomuuteen, taloudellinen tieto, kokemus osoittaa, että pankit riippumatta saavat parempia tuloksia, mitä tulee talouden toimintaan ja inflaatiotavoitteen saavuttamiseen kuin rahapolitiikka, jossa tapahtuu, tekin annoitte ymmärtää. Rahapolitiikan mallit perustuvat rahapoliittisen arvioon tilanteesta ja täytymis- ja varautumiskeino. Ja sitten mukaan että tässä uudistetaan asetusta ja saadaan aikaan rahasto. Tämä voitaisiin tulkita niinkin, että tämä olisi tällainen backstop-varautumisjärjestelmä ja olisi tällainen Euroopan valuuttarahasto, Haluaisin kysyä teiltä, miten tulkitsette tämän tilanteen teihin. Ja haluaisin teiltä tästä myös mielipidettä. En relación con la primera cuestión de la deuda. Tulee ensimmäiseen kysymykseen julkisesta velasta riskitekijänä. Tämä on erityisen relevantti kysymys. Niin kuin tekin sanoitte, tämä on globaali kysymys. Euroopan ei pidä tehdä päätöstä Baselin komitean ulkopuolella, koska pankki, siitä jo neuvotellaan. Tämä on ensimmäinen kysymys, mikä on tämä oikea foorumi. Sitten toinen kohta, jos olemme sitä, että julkinen velka ei, ei ole riskitekijä, silloin muutamme korkoja kaikissa omaisuuserissä, joita nähdään nyt riskikysymyksenä, joten tämä on aihe, joka on todella arkaluontoinen. Sitten kolmanneksi jotta voitaisiin rikkoa tämä yhteys pankkien ja valtion, valtioiden välillä, ei kysymys niinkään siitä, kuinka paljon valtionvelkaa pankeilla on taseessaan. On enemmänkin kysymys siitä, että vähennetään julkisen talouden vajetta ja vähennetään valtiojoukkolainen merkitystä taloudessa. Toivon, että 2012 ja vielä hiljattain Banco Popular, niillä, jos niillä olisi ollut valtion joukkolainoja ja tällaisia hu- hu- huonoja perittynä tulleita arvoisuuseriä. Tämä on arvo, herkkä kysymys, siihen pitää kiinnittää huomiota ja pitää toimia erittä, erittäin varovaisesti asiassa ja näin minä haluan toimia jatkossakin. Sitten puhuttiin tästä EVMn Eh, roolista tällaisena varautumisjärjestelynä kriisiratkaisurahastolle. Ja sitten mitä tulee Edisiin, Edisen kohdalla meidän pitää alkaa neuvottelut ja maiden pitää alkaa neuvottelut tästä asiasta. Mielestäni tämä on ratkaisevan tärkeä pilari Euroopan pankkiunionin tulevaisuutta ajatellen. Asteittain voidaan lähentää tilanteita niin kuin tehtiin kriisiratkaisumekanismin kohdalle ja uskon, että tässäkin voidaan mahdollisesti toimia ja saada aikaan tätä varten tällainen varautumisjärjestelmä. En tiedä, onko se sitten EVM vai joku muu, mutta ensinnäkin pitää saada aikaan sopimus siitä, että asteittain yhteisvastuullistetaan edis. Sitten ö, suhdanteiden tasoittava toiminta. Usein tässä tarvitaan konsensusta. Me tarvitsemme jonkinlaisen budjetin toimia suunnitelta vastaan Euroopassa. Se voi olla eri muoto, muodoissa. Esimerkiksi voidaan toimia yhteisöbudjetin kautta. Tästä pitää alkaa keskustelu ja tämä keskustelu voi tapahtua äh, niin kuin Italian hallitus on ehdottanut, tai sitten olisi tällainen investointirahasto, jolla lisätään siis investointien määrää. Se on yksi vaihtoehto, mutta ensinnäkin tarvitaan konsensusta asiassa. Mitä tällä, tällä välineeltä vaaditaan, kuka se tulee hallinnoimaan? Tämähän liittyy siihen, että EVM on muuttamassa valuuttarahastossa ja tässä tarvitaan tietysti komission koordinaatiota. Gabriel Mato. Kiitoksia, herra De Kindos. On selvää, että riippumattomuus on joillekin tällainen kalenterikysymys. Meille ei. Meille tämä on periaatteellinen kysymys, enkä ollenkaan epäile teidän periaatteestanne tässä asiassa. Tämä on tällainen kommentti vain sitten kysymykseen. Niin te viittasitte siihen, että täytyy edistyä emussa, ottaen huomioon merkitys, joka rahapolitiikalla on. Suurempaa integraatiota tarvitaan ja pitää pystyä ennakoimaan ja estämään kielteisiä shokkeja. Te jo jotakin tästä lyhyesti sanoitte, miten näette Euroopan äh, valuuttaa rahaston perustamisen. Sitten te viittasitte siihen, että pitää vähentää järjestämättömiä lainoja. Espanjassa on vähennetty tämän tyyppisiä lainoja viime vuosina. Ja haluaisin, että kertoisitte, missä määrin uskoitte, että voidaan Euroopan tasolla toimia näin ja miten te arvioisitte viimeisimmät ehdotukset, joita on tullut EKPstä. Kiitos. Muchas gracias, señor Mato. En relación... Kiitoksia, herra Mato. Mitä tulee emu ja, emun tulevaisuuteen ja pankkiunionin tulevaisuuteen, mitä voidaan käsitellä yhdessä. Uskon, että tässä on ratkaisevan tärkeä sama, mistä puhuimme äsken. Edis, se on tavallaan olennainen osa pankkiunionia. Se on tavallaan neljäs jalka tähän pöytään. Kolme jalkaa ei pöydässä riitä. Jotta se on vakaa, niin tarvitaan yhteinen talletus suojajärjestelmä. Ja samanaikaisesti pitää ryhtyä toimiin, jotta vähennetään riskoja, järjestämättömät lainat, joihin lyhyesti viittasin jo aikaisemmin. Ja sitten yksi asia liittyy siihen, että luodaan omaisuuseriä tai ajatellaan pankkien vastuita, niin, jotta pankit pystyvät kantamaan tappionsa. Ja ilman, että kosketaan talletuksiin ja veromakseen rahoin jos pankilla on ongelmia, niin se voidaan sitten vaikka purkaa. Tämä on ratkaiseva kysymys, kun pyritään vähentämään riskejä. Sitten mitä tulee tähän, näihin järjestämättömiin lainoihin vielä, tämä on moninainen ongelma. On välttämätöntä lisätä pankkien tappiovarauksia. Espanjassa 2012 lisättiin pankkien varauksia, jotta voitiin kattaa näitä järjestämättömiä lainoja samalla miljardilla eurolla tai sitten niin kuin toimittiin Irlannissa luodaan tällainen roskapankki, ja sitten si- siirretään näitä omaisuuseriä sinne ja jälkikäteen Tätä, tässä on se plussa, että pankkiviranomaiset voivat keskittyä muihin kysymyksiin unohtamaan tämän menneen, ja tämä liittyy myös maksukyvyttömyyslainsäädäntöön on otettu esille toimintasuunta koskien näitä järjestämättömiä lainoja. Mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Se on ratkaisevan tärkeä kysymys ja e- elementti, kun pyritään in, lähe, sa, sa, saamaan aikaan pankkiunionin ilman, että e- ja samalla voidaan ottaa huomioon mahdolliset riskit eri